mutkattomasti. Meidän täytyy myös olla tilivelvollisia parlamenttia kohtaan kaikissa eri vaiheissa näitä menettelyitä. Keskustelemme täällä tänään mietinnöstä ja kuulemme, olemme menossa neuvotteluita parlamentin ja neuvoston välillä. Meidän täytyisi katsoa eri kysymyksiä syvällisesti, jotka liittyvät taloudellisten etujen suojaamiseen EU:ssa. Meillä on seitsemän artikla ja muita menettelyitä. Ja meidän täytyy päästä siihen, että eri toimintamahdollisuuksien ja välineiden suhteen ei jää mitään harmaita alueita. Meidän pitää kuulla tässä oikeudellisia yksikköjä ja on kuvattava äärimmäisen tarkkaan sitä, mitä välinettä on järkevää käyttää missäkin tapauksessa. Jäsenvaltiot neuvostossa osittain vaativat mahdollisten puutteiden luetteloa, että sitä laajennettaisiin, konkretisoitaisiin että siitä tehtäisiin kattava. Oikeusvarmuus on tärkeää. Me voimme laajentaa luetteloa, mutta sen täytyy olla kuitenkin avoin, jotta tässä voidaan käyttää sitten välineitä sellaisissa tapauksissa, joita emme voi vielä ennakoida. Ja että jäsenvaltiot voivat sitten eri tilanteissa toimia. Tässä on myös jonkinlainen suunta antava määräaika, jonka puitteissa komission pitää toimia. Eli puhutaan tietystä aikamäärästä. Mutta täytyy muistaa, että on tärkeää käydä asia syvällisesti läpi. Se on tärkeämpää kuin se, että asia hoidetaan nopeasti, joten tämä määräaika ei saa olla liian tiukka. Sen pitäisi alkaa vasta sen jälkeen, kun jäsenvaltiota on kuultu ja se on antanut oman kantansa asiaan. Tietolähteet, joita komissio käyttää, haluatte täsmentää niitä. Tämäkin on aivan ymmärrettävää. Ne oikeuskäytännöt, joihin komissio voi viitata ja eri lähteet, joita käytämme, voivat olla sellaisia, että niitä voidaan määritellä ja täsmentää parlamentin vaatimusten mukaisesti. Oikeusvaltio mekanismista josta tänään puhutte, se on hyvissä käsissä. Ja se on tärkeä rakennuspalikka komission ehdotuksessa, kun katsotaan tulevaa vuosien kaksi 2021-2027 monivuotista rahoituskehystä. Tätä kautta voidaan päästä moitettomaan varainhoitoon, jossa vahvistetaan veronmaksajien varojen käyttöä. Ja näin täytetään eurooppalaisen lainsäädännön porsaanreikä. Ja se pitäisi täyttää nyt mahdollisimman hyvin, optimaalisesti – ja olisi hyvä päästä tänä vuonna sopimukseen niin, että saadaan hyvä pohja tulevalle varainhoidolle. Kiitoksia siitä, että olette asiantuntevasti mukana työssä. Kiitos. Sitten regivalio kunnan puolesta Rauha Joulava. Kiitos, puhemies. Hyvä komissaari. Regi-valiokunta lausunnossa nostaa esille demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen ja painottaa, että ne ovat avainasemassa, kun puhutaan luottamuksesta Euroopan unioniin. Pitäisi olla selkeitä takuita mitä vaikutusten arviointiin tulee, että voidaan taata se, että tämä ei koske lopullisia edunsaajia. Mitä sanktioiden tasoon tulee, niiden pitäisi olla suhteellisia ja siinä pitäisi kohdella jäsenvaltioita tasa-arvoisesti ja taloustilanne tulisi ottaa jäsenvaltiossa huomioon. Mitä rakennerahastoihin tulee, niin jos on yleisiä puutteita oikeusvaltioperiaatteessa, niin tässä voidaan ottaa myös näitä sääntöjä käyttöön, jotta voidaan suojella lopullista edunsaajaa. Ja komission tulisi valvoa oikeusvaltioperiaatetta jäsenvaltioissa, mutta sen pitäisi taata myös, että jäsenvaltioiden eri toimielimet pitävät niistä kiinni. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Scholz. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Perussopimusvaliokunnan nimissä korostan, miten tärkeää on suojella EUn talousarvioita oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvilta yleisiltä puutteilta jäsenvaltioissa. Todellakin on olemassa yhteys tämän ja talousarvion toteuttamisen välillä poitteettavan varainhoidon periaatteiden mukaisesti. Oikeuslaitoksen riippumattomuus ja puolueettomuus ovat välttämättömiä, jotta oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen voidaan taata. Siksi AFKO-valiokunta on ehdottanut asiasta vastaaville valiokunnille, että jäsenvaltioiden yhteistyövelvoite tässä mielessä olisi riippumatonta sen konkreettisesta toteuttamisesta ja että se jäsenvaltioiden taloudellisen solidaarisen nimissä taattaisiin lainsäädännössä. Me haluamme että komissio huolehtii siitä, että ohjelman tai rahaston lopullisten edunsaajien oikeutettuja etuja suojeltaisiin, koska heihinkin nämä toimet, toimet voivat vaikuttaa. Siksi me haluamme velvoittaa komission tekemään menettelyssä arvioon ehdotettujen toimien talousarviovaikutuksesta asianomaisessa jäsenvaltiossa. Lopuksi olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentilla ei pitäisi olla vain tiedonsaajan rooli, vaan se pitäisi osallistaa paremmin todelliseen arviointiin tässä menettelyssä. Koko prosessin on oltava läpinäkyvä ja vastattava suhteellisuuden periaatetta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten siirrymme poliittisiin ryhmiin EPPn puolesta. rova Gressle puolitoista minuuttia. Kollegin, kollegin. Kiitos komissaari, hyvät kollegat. Tässä puhutaan kahdeksasta artiklasta. Minulla on kuitenkin suuria toiveita, koska tämä on ensimmäinen asetus, joka käsittelee oikeusvaltio puutteita jäsenvaltioissa. Haluan kiittää esittelijöitä, haluan kiittää myös muita kollegoja. Tässä keskitytään heikkoon kohtaan Euroopan unionissa, nimittäin korruptioon. Ja me olemme nähneet, että hallitusten edustajat käyttävät vaikutusvaltaansa ja antavat itsellensä tai ystävilleen tai perheellensä EU-määrärahoja ja sitten välttävät tutkimukset. Meidän täytyisi löytää ratkaisu näihin ongelmiin. Artikla 7 menettely ei ratkaisisi tällaisia ongelmia, koska sehän on yleinen menettely, mutta tämä on erittäin eh, selektiivinen ongelma. Tämä koskee harvoja ja valittuja, jotka täyttävät taskunsa tätä kautta. Siksi, herra komissaari, talousarvion valvontavaliokunnan pitkäaikainen toive toteutuu nyt. Eli mitä tarkoittaa mitä se tarkoittaa, jos me emme toimi tässä yhteydessä. Nämähän ovat erittäin tunnettuja tekijöitä, ei tätä voi kaunistella. Ei tämä asetus nyt kaikkia ongelmia ratkaise, mutta se kuitenkin auttaa, e, jos edellytämme, että komissio löytää tien. Tämä on yksittäisten ihmisten harjoittama rikos tässä yhdessä kohdin. Tässä, tämä kohta pitäisi nyt äänestää ulos για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών τον λόγο. Kiitos. Sitten SED-ryhmän puolesta Ajala Sender, kaksi minuuttia. Sí, gracias, eh, president. Kiitos puhemies. Lämmin kiitos kummallekin esittelijälle, Guardiat Havalille ja Sarvamaalle heidän tekemästään kattavasta työstä. Minäkin olisin ehkä halunnut poliittisen suoria sanktioita neuvostossa – ei ehkä sitä, että parlamentti ja komissio tekevät työtä, joka vaikuttaa sitten monelta, monella tapaa eurooppalaisen rahoituksen. Tämän maine ei aina ole ollut hyvää, mutta esittelijät ovat saaneet aikaan hyvän tekstin, jossa EU-varojen käytön suojelu tulee hyvin esille. Jos katsotaan oikeuslaitosta, EUn rahastoja ei voida suojella, mikäli ne, nämä eivät ole riippumattomia. Usko, joskus yritetään mahdottomia, kun hallitusten tapoja pyritään muuttamaan, mutta meidän täytyy ottaa huomioon edunsaajat. Tässä on asioita, joista en oikein pidä. Meidän pitäisi katsoa tässä poliittisten toimijoiden roolia. Usein kuitenkin esimerkiksi parlamentin rooli on hankala ja syntyy vastakkainasetteluja. Olen kuitenkin sitä mieltä, että teksti on hyvä, se on hankala ja monisyinen, mutta jos onnistumme selittämään tätä hyvin ja täytäntöönpanemaan tätä hyvin, niin tapahtuu se, mistä puhuttiin aamulla. Eli saadaan aikaan Eurooppa, joka suojelee. Se, mistä Macron puhuu, meidän täytyy puuttua ja toimia niitä kohtaan, jotka haluavat nakertaa Eurooppaa. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi edustaja Czarnecki, yksi minuutti. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo! puhemies, arvoisa komissaari, hyvät naiset ja herrat. Minä olen Koljonin kanssa samaa mieltä. Meidän täytyy suojella Eurooppaa niiltä, jotka haluavat tuhota sen. Kuka nyt sitten haluaa tuhota Euroopan? Ne, jotka ovat aiheuttaneet euroskeptismiä vai kuka? Mutta joskus ihmiset kuitenkin vastustavat asioita välillä kaduilla, välillä vaaliuurnilla. Me olemme nähneet tämän Tsekin tasavallassa, Puolassa, Unkarissa, Itävallassa. Herra Sarvamaa on aivan oikeassa, kun hän puhuu Pandoran lippaasta, mutta meidän ei tulisi avata tätä lipasta. Ei ainakaan sääntöjen kautta, jotka voidaan tulkita väärin. Herra Öttingerin maassa tietysti on oikeus valita perustuslakituomioistuimen ähm, presidentti. Me emme halua puuttua Saksan sisäisiin asioihin, mutta asian pitäisi olla myös painvastoin. Ne maat, joita vastaan hyökätään, kuten esimerkiksi Unkari, niin he ovat demokraattisesti päättäneet hallituksestaan. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi ALDE-ryhmän puolesta Rova Jäätemäki. Puhemies oikeusvaltioperiaate on demokraattisten maiden kivijalka. ellei sitä noudateta kaikkien eu jäsenmaiden välinen yhteistyö vaikeutuu ja kansalaisten toiminta vaikeutuu. silloin kun euhun on liittynyt uusia jäseniä jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tiettyihin arvoihin ja niitä tulee siis noudattaa kyse on keskinäisestä luottamuksesta. minä haluan kuitenkin huomauttaa että tämä esitys ei tule ratkaisemaan kaikkia ongelmia vaikka siihen kohdistuu suuria odotuksia ylisuuriakin odotuksia. esityksessä on kyse eun rahojen suojaamisesta ja sen varmistamisesta että ne käytetään oikein. tämä siis tarkoittaa sitä että oikeusvaltioon liittyvillä puutteilla täytyy olla yhteys eun rahankäyttöön. muussa tapauksessa tätä ei pystytä käyttämään ja tämä siis ei ratkaise sitä jos on yleisellä tasolla oikeusvaltioperiaatteessa ongelmia. olen melko varma että tämän esityksen täytäntöönpano tulee olemaan vaikeaa. parlamentissa me olemme pyrkineet suojelemaan lopullisia tuensaajia kuten toki komissiokin mutta epäilen että on erittäin vaikea varmistaa että he lopulta saavat nämä rahat. ryhmäni tukee tätä esitystä mutta haluan kyllä todeta että tämä lakitekniseltä kannalta tämä esitys on kyllä kaikkea muuta kuin hyvää lainsäädäntöä. tämä on monimutkainen byrokraattinen ja on kyllä mielenkiintoista nähdä miten tämä sitten käytännössä toimii σας ευχαριστώ. Για την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Νιρίντα. Kiitos. Kun luin asiakirjan, tästä heräsi tiettyjä huolia, koska tätä on hankala ymmärtää ensinnäkin. Ja vaikka tässä puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta, niin tässä todella käytetään tätä nyt poliittisena välineenä. On hankalaa täytäntöönpanna näitä sääntöjä ja olen huolissani siitä, mikälaisia seurauksia tällä voisi olla eri maille. Rikkaat maat varmasti hyötyvät tästä enemmän ja näyttää siltä, että tässä luodaan sellainen tilanne, jossa jäsenvaltiot eivät vastaa omista maistaan tulevista varoista, mutta meidän täytyy suojella omia talousarvioitamme. Komissiolla ei pitäisi olla tässä niin paljon toimivaltaa tehdä päätöksiä eri maiden oikeusvaltioperiaatteeseen liittyen. Viitaan tässä nyt esimerkiksi siihen, mitä Espanjassa ja Kataloniassa on tapahtunut. Komissio ei sano mitään. Ja jos meillä nyt sitten on mekanismi, miten voimme taata tasa-arvon kautta Euroopan tasa-arvoisen kohtelun? Tässä varmasti on hyötyä niille, jotka ovat pikemminkin komission puolella, joten tarvitaan avoimuutta, selkeyttä, Ja näemme, että joissakin hankalissa maissa, tilanteessa olevissa maissa suojelua ei saada, enkä usko, että tällä päästään eteenpäin toivotulla tavalla. Meillä on jo tilintarkastustuomioistuin Euroopassa ja meidän pitäisi tarkastella tilannetta pikemminkin poliittisesti, joten pyytäisin komissiota arvioimaan tätä tekstiä uudelleen ja luopumaan hieman omista valtuuksistaan. Kiitos. Ja sitten EFDD-ryhmän puolesta edustaja Arnot. Thank you very much. Kiitos paljon puhemies. Tämä keskustelu osoittaa, että suuri kysymys on se, missä olosuhteissa tätä mekanismia voitaisiin käyttää. Jos puhutaan petoksesta ja varojen väärinkäytöstä ja kansalaisten äh, kansalaisten verovarojen huonosta käytöstä, niin se on yksi asia ja varmasti kukaan muu ei enemmän haluaisi sitä, että näitä varoja käytetään oikein, mutta kun puhutaan tilanteesta, joissa EU on sitä mieltä, että jäsenvaltio on toiminut tavalla, josta se ei pidä, ja politisoi päätöksensä ja tekee päätöksiä näin jäsenvaltioita vastaan, niin se on kyllä aivan eri asia. Ja äh, minusta vaikuttaa siltä, että herra Czarnecki on oikeassa. Minua huolestuttaa tässä se, että komissio on tässä aktiivisessa roolissa menettelyssä. Neuvostolla on kuukausi reagoida ja vastustaa käänteisellä äänestyksellä asiaa. Tämä vaikuttaa minusta siltä, että todistustaakka on tässä nyt aivan väärin päin. Komission pitäisi todistaa, että jotakin on väärässä sen sijaan, että odotetaan, että komission päätös kumotaan. Mielestäni tämä käytännössä johtaa sellaiseen tilanteeseen, että ei suoraan valittu komission jäsen tekee tuomioita valituista hallituksista. Kyllä saattaa olla, että päätökset perustuisivat siihen, onko joku jäsenvaltio hyvässä vai huonossa asemassa EU:ssa. Tässä oli kyse sitten Unkarista, Puolasta tai Espanjasta. Joka tapauksessa tätä voitaisiin politisoida. Jos EU todella haluaa osoittaa olevansa sitoutunut oikeusvaltioperiaatteeseen, niin sen pitäisi kopioida parhaita käytäntöjä niistä maista, joissa oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan. Ja kyllä tämä mielestäni puuttuu tästä ehdotuksesta. Kiitos. Kiitos. Sitten ENF-ryhmän puolesta edustaja Zoltek puolitoista minuuttia. Ten projekt Komisji Europejskiej <clears throat> to ostateczny... Kiitos. Tässä on nyt otettu viimeinen askel. Tästä päivästä lähtien komission virkamiehet voivat leikata rahoitusta. Riittää, että virkamiehet todistavat, että me emme rakasta maahanmuuttajia tai homoseksuaaleja riittävästi. Ja tämä tulee vaikuttamaan Puolan talouteen seuraavina vuosina. Komissio tulee olemaan tässä määräämässä asemassa. Me olemme perustaneet Pol Exit-ryhmän, jotta me voimme poistua tästä vihamielisestä yhteisöstä. Me haluamme eh, periaatteessa jäädä tänne, mutta eh, haluaisimme pysyä täällä Schumannin hengessä. Mutta jos eh, Euroopan unioni on miehitysjoukko ja me olemme siirtomaa, niin silloin meidän täytyy lähteä meidän täytyisi nyt yhdessä luoda sellainen Euroopan unioni, niin kuin sen alun perin piti olla, tai muuten me luomme uuden, paremman EUn. Ja Kiitos. Edustaja Montel, yksi minuutti. Article 3 de la Déclaration des droits Ihmisoikeuksien julistuksen artikla 3 on melko selkeä. Suvereniteetin periaate on kansojen ytimessä. Kukaan muu kuin kansa ei voi toteuttaa suvereniteettia. Euroopan komissio ei ole autoriteetti, joka voi päättää kansoista. Kuitenkin nyt tässä komissiolle annetaan sanktiovoima sellaiselle rangaistaan jäsenvaltioita, jotka eivät noudata EUn muka-arvoja. Näin jäsenvaltiot eivät voi tehdä suverenisti omaa politiikkaansa tässä Orbanin maalta yritetään viedä EU-varoja sellaisesta motiiveista, hulluista motiiveista kuin että siellä on yliopisto suljettu. Muistatkaamme tämän Brezhnevin, neuvostojohtaja Brezhnevin rajoitetun suvereniteetin konsepti. Tässä puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta, mutta Toivokaamme, että EUn kohtalo on sama kuin Neuvostoliiton kohtalo. Eläköön suvereniteetti ja demokratia. Kiitoksia kovasti. Marinesku puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Avem nevoie de acest eh, regulament. Budget... Kiitos. Me tarvitsemme tätä asetusta. EUn talousarviota on tueltava tehokkaasti ja kaikkia sääntöjä on noudatettava. Jos jäsenvaltio ei noudata oikeusvaltioperiaatetta, niin silloin meillä pitää olla mahdollisuus suojella EU-varoja. Esittelijät ovat parantaneet komission tekstiä, mutta jotakin voitaisiin vielä entisestään parantaa. Eli voitaisiin tarkemmin määritellä sitä, miten tämä yleinen puute vaikeuttaa EU-talousarvion toteuttamista. Tässä ei ole puhuttu sitä, että sanktioiden pitäisi olla oikeassa suhteessa aiheutettuihin vahinkoihin. Loppuillisten odunsaajien pitää saada edelleen rahansa, vaikka EU-varojen maksatus keskeytettäisiin. Minä toivon, että neuvottelut neuvoston kanssa päätyvät siihen, että kaikki epäselvyydet saadaan poistettua tästä tekstistä, jotta tämä asetus voi palvella kaikkia kansalaisia. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Tuomaa kaksi minuuttia. Merci, Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Demokraatio demokratia on liian arvokas ja liian herkkä väline jätettäväksi vain hallitusten armoille. Demokratia ei ole ilman oikeusvaltioperiaatetta, niin kuin perusoikeuskirjassakin sanotaan. Siellä sanotaan, että EU perustuu demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen joten meillä on velvollisuus suojella niitä. Viime vuosina sellaiset kehitykset, joita, joita luulimme jääneen menneisyyteen, ovat nyt tulleet esille. Tiedotusvälineitä rajoitetaan, ihmisoikeuksia rikotaan ja näin tapahtuu kaikkialla Euroopassa. Minä sanoisin, että mikään jäsenvaltio ei ole immuuni tälle. On siksi erittäin tärkeää, että unioni saa tehokkaan välineen, jolla se voi lopettaa tällaiset väärinkäytökset. Haluaisin kiittää komissiota tästä aloitteesta, mutta ennen kaikkea haluaisin kiittää edustajia Sarvamaa ja Kardia Sabal, jotka ovat tehneet merkittävää työtä, jotka, joka luo näin artiklan kaksi mekanismin ja antaa meille oikeudellisen välineen, kuten komission jäsen Oettinger on sanonut kuitenkin. Meidän on löyd- löydettävä oikeusperusta tai oikeusperustan löytäminen oli vaikeaa, joten tämä piti yhdistää EUn talousarvioon. Tässä pitää olla takkana eh, mekanismin täytäntöönpanossa kahdesta syystä. Ensinnäkin pitää olla tarkkana täytäntöönpanossa E- e- nimittäin siinä, että tämä, nämä sanktiot eivät kohdistu kansalaisiin, vain hallituksiin, sillä olisi aivan absurdia, jos opiskelijat, tutkimuslaitokset, yliopistot, maanviljelijät tai alueet joutuisivat kärsimään sellaista virheistä, jotka e, hallitukset ovat tehneet. Tämä olisi kaksoisrangaistus. Lisäksi pitää olla tarkkana, kun yritämme estää, että tämä oikeusvaltioperiaatteen puolustusmekanismi, että että sitä ei käytettäisi budjet, budjettikurin välineenä, joka johtaisi köyhyyteen. Toivottavasti komissio ei ole tässä houku, houkutuksen uhriksi. Kiitoksia. Seuraavaksi 6 minuuttia. Kiitoksia hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin viitata siihen, että vaikka esittelijöiden pitäisi katsoa kriteereitä, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteen odottamiseen liittyviin puutteisiin, tämä ei ole ehkä kovinkaan selvää. Tässä pitää katsoa myös tilintarkastustuomioistuimen oikeuskäytänteitä ja haluaisin viitata siihen, että myös olemassa olevat säännöt e, mahdollistavat jo rahoituksen estämisen, jos rahoituskurista ei ole pidetty kiinni. Esimerkkinä Ranska ja kolmen prosentin velka aste BKT verrattuna. Ranska rikkoi tämän rajan, mutta sitä ei rangaistu. Eli tällaiset uudet mielivaltaiset välineet eivät tässä auta ja siksi Puola äänestää tätä vastaan. Kiitos seuraavaksi Ali, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, komissaari Oettinger, jotta me voimme suojata EUn budjettia seuraavassa monivuotisessa rahoituskehityksessä, me tarvitsemme hyvää hallintoa, ei sanktioita. Tässä pitäisi ottaa huomioon artikla kasti ja sen arvot sekä Kööpenhaminan kriteerit mukaan lukien perusoikeudet. Jos nämä vaikuttavat moitteettomaan varainhoitoon, niin tässä pitäisi perustaa riippumattomien asiantuntijoiden paneeli, jossa voitaisiin arvioida oikeusvaltioperiaatetilannetta kaikissa jäsenvaltioissa. Kun komissio tekee päätöksensä, niin sen täytyisi ottaa huomioon paneelin mielipiteet. Jotta voidaan suojella lopullisia edunsaajia. Tässä on ehdotettu lisätoimia. Komission pitäisi myös taata se, että että määrärahat maksetaan edunsaajille. Parlamentin täytyisi myös olla samalla tasolla komission kanssa, kun puhutaan toimien liikkeelle saattamisesta tai niiden päättämisestä. Ja nämä tulisi laittaa myös nämä määrärahat varaukseen ainoastaan siitä syystä, äh, ja ne vapautettaisiin ainoastaan, jos kumpikaan ei vastustaisi. Kiitos. Kiitos Viegas. Kiitos. Seuraavaksi Viegas, puolitoista minuuttia. Se pretende con esta proposta é condicionar a atribuição de fundos aos Estados membros. Tässä yritetään ehdotuksella nyt suojella EUn varoja ja katsotaan, onko puututtu oikeusvaltioperiaatteeseen, mutta meidän täytyy myös määritellä, minkälaisesta oikeusvaltioperiaatteesta puhutaan ja kuka sen määrittelee. Onko kyseessä EU, joka valvoo näin jäsenvaltioiden toimintaa. Hollannissa, Ranskassa ja muualla on hylätty perussopimuksia kansanäänestyksissä ja tässä EU ei myöskään oikein hyväksy yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestystulosta. Tämä Euroopan unioni edistää pääomien toimintaa ja maksataan viulut sitten köyhillä. Meillä on myös tuhansia uhreja, maahanmuuttajia välimerellä, mutta silti heidän auttamistaan pidetään rikollisuutena. Ja tämä lista voisi jatkua edelleen. Tämä osoittaa, miten EU puuttuu jäsenvaltioiden oikeusvaltioperiaatteeseen. Jäsenvaltiot eivät itse voi päättää omasta tulevaisuudestaan tai kehitysmallistaan mikäli tässä ei toimita täysin EUn määräysten mukaisesti. Me todella torjumme tämän välineen. Kiitos seuraavaksi Elisen. Me puhumme siitä, että Euroopan union talousarviota suojellaan, jos oikeusvaltioperiaatteita on loukattu. Tässä pyritään vain rankaisemaan Unkaria ja Puolaa, jotka eivät suostu toimimaan EUn toiveiden mukaisesti. Tässä halutaan uusia verotusmahdollisuuksia. Ja maisten täytyisi myös olla solidaarisia myös mitä talousarvioin tulee. Ja tässähän komissio voisi nyt itse tehdä päätöksen ja tässä loukataan jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta. Ja vaikuttaa siltä, että tässä halutaan kohdistaa nämä toimet ainoastaan Puolaa ja Unkaria vastaan. Me, em, me aiomme äänestää tätä vastaan. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Schmidt puolitoista minuuttia. Ja, sehr geehrte Vertreter Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minua nyt hieman ihmetyttää, mihin suuntaan tämä keskustelu on menossa. Kyllä yksi asia on selvä. EU-varat eivät ole lahja, vaan investointeja. Jos joissakin jäsenvaltioissa EU-varojen kohdalla petostotorina ei toimi, niin kyllä meidän pitää jotain tehdä sen, sitä vastaan. 80 prosenttia EU talousarviossa vuonna 2017 tulee jäsenvaltioiden kautta käytettyä, joten meidän on huolehtivatta siitä, että nämä varat käytetään hyvin. Puola esimerkiksi saivat 10,6 miljardia euroa ja Unkari 4,5 miljardia ja Tsekki myös melko samansuuruisen summan. Ja näillä, näissä maissa on kyllä ongelmia. Tällä ehdotuksella Euroopan komissio saa jäl, eh, viimeinkin äh, keinon keskeyttää tai lopettaa varojen maksaminen siihen asti, kuin ongelmat on saatu poistettua. Ja nyt Olafin tutkimukselle lopultakin saadaan jonkinlainen äh, seuraus. Kuten sanoin, EU-rahoitus ei ole lahja, vaan investointeja, jos näissä maissa ei tule muutoksia, niin kyllä silloin meidän pitää voida antaa seuraamuksia, sillä kyllä eu lainsäädäntö on noudatettava. Kiitoksia. Seuraavaksi Kienge minuutti. Kiitos, hyvä puhemies. Miten voimme pyytää Euroopan kansalaisia noudattamaan niitä periaatteita ja arvoja, joita EUn perustamisopimuksesta löytyy, jos emme itse noudata näitä sääntöjä. Jäsenvaltiot itse niitä ensimmäisenä rikkovat ja toimielimet itsekin toimivat joskus niin, että luottamusta ei vahvisteta kylliksi. Nämä yleiset puutteet jäsenvaltioiden oikeusvaltioperiaatteessa, jotka näkyvät sitten moitteettomassa unionin varainhoidossa, ovat asioita, joihin täytyy voimakkaasti puuttua, jotta voidaan taata EUn taloudelliset edut, katsoa tuloja, mutta täytyy vaikuttaa myös julkiseen mielipiteeseen EU:ssa ja sen toimielimissä. En ymmärrä, minkä, mitä logiikkaa tietyissä tarkistuksissa on liittyen komission ehdotukseen. Meidän täytyy vetää yhtä köyttä, jotta näitä arvoja ja oikeuksia voidaan kunnioittaa. Ne ovat eurooppalaisen hankkeen taustalla ja kansalaiset itse ovat käynnistäneet tämän hankkeen. Kiitos seuraavaksi Tomasic minuutti. Uniju na okupu drže zajednički interesi i Kiitos puhemies. Yhteiset arvot ja intressit pitävät EUta kasassa. Kukaan ei tarvitse neuvoja, mutta kuitenkin mm, tätä kautta saattaa syntyä ongelmia. Arvojen täytyy kuitenkin olla keskeisessä asemassa. Siksi on järkevää, että jäsenvaltiot, jotka loukkaavat perusoikeuksia, eivät saa käyttää meidän yhteisiä määrärahoja. Mutta teoria ja käytäntö kuitenkin eroavat. Me olemme nähneet hyvin erilaisia tulkintoja, mitä perusarvoihin tulee. Ja toisilla on erilainen visio Euroopan unionista kuin toisilla. Ja tämä on tie, joka johtaa poliittisesti vaikeaan tilanteeseen. En oikein ymmärrä, mitä näillä haetaan, ja en tule tukemaan tätä mietintöä. Kiitos. Brioa saa nyt puheenvuoron. Hyvät kollegat, enemmistö euro tähän tulee varmasti enemmistö euroskeptisiä meppejä toukokuun jälkeen, joten komissio on yrittänyt saada kaikki välineet käyttöönsä estää heitä. Tämä antaa nyt komissiolle sanktiomahdollisuuden niitä jäsenvaltioita vastaan, joita syytetään tietysti asioista. Komissio voi siis leikata rahoituksen kaikista maista, jotka eivät noudata komission sanelua. Ja näin siis käsketetään rahoitus. Tämä ei ole oikeudenmukaista, sillä jäsenvaltiot ovat maksaneet itse näitä varoja. Ja kyse on siis siitä, että, että kansan valitsemat hallitukset ovat tehneet tietoja päätöksiä, jotka eivät sitten ehkä sovi komissiolle. Kiitoksia. Seuraavaksi Deutsch, puolitoista minuuttia. Kedves eh, kollegák. Eh, Kiitoksia. On jonkinlainen toimielimiin liittyvä fetisismi, joka hämmentää minua. Tämä liittyy EUn päätavoitteisiin halutaan varmistaa, että noudatetaan periaatetta. Mutta hyvät kollegat, EU ja sen jäsenvaltiot, niiden tulisi keskittyä siihen, että ne vapa- äh, takaavat kansalaistemme vapauden. Ja tämä onnistuu parhaiten tarjoamalla vaurautta Euroopassa, takaamalla rauhan, vapauden ja vaurauden Tähän voidaan päästä oikeusvaltioperiaatteen kautta. Lainsäädäntö, toimielimet, säännöt, kaikki palvelevat tätä tarkoitusperää. Totta kai on tiettyjä ilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa oikeusvaltioperiaatteelle, mutta tapahtuu mitä tahansa, EU ei voi hyväksyä sellaista päätöstä, jossa sitten toimitaan oikeusvaltioperiaatteen vastaisesti sanomalla, että halutaan sitä suojella. Komission ehdotus sinänsä on jo heikko. Parlamentti vesittää sitä entisestään. Eikä tässä sanota selkeästi, mitä sääntöjä sovelletaan, mitkä ovat mekanismit, täsmälliset mekanismit ennen kuin rahoitusseuraamuksia käytetään. Emme voi tukea tätä ja teidänkään ei pitäisi. Kiitoksia. Seuraavaksi Koon minuutti. Kiitos puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Miksi me puhumme jälleen kerran oikeusvaltioperiaatteesta? Koska se on asia, joka koskettaa ihmisiä Euroopassa alueeni kansalaiset kysyvät usein, miksi EU ei tee mitään, miksi on hallituksia, jotka ottavat mielellään tukirahoja vastaan, mutta eivät sitten pidä kiinni pelisäännöistä, eivätkä pidä kiinni demokraattisista arvoista. Toimiva oikeusvaltio on kuitenkin välttämätöntä, jotta voidaan taata, että määrärahat käytetään oikealla tavalla. Jos valtio ei toimi, niin silloin väärinkäytösten määrä kasvaa. Ja siksi on tärkeää, että meillä on tällainen väline. Mutta tämän ei pitäisi koskea maanviljelijöitä ja opiskelijoita, vaan tämän pitäisi koskea itse hallituksia. Me sosiaalidemokraatit vaadimme sanktioita myös maille, jotka harjoittavat äh, veropetosta ja veronkiertoa. Nämä verorahat sitten puuttuvat muista maista, sairaaloista ja kouluista. Jos me haluamme olla eurooppalainen perme, niin se toimii ainoastaan, jos suomelemme demokraattisia arvojamme yhdessä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi vain minuutti. Kiitos puhemies. Yhteinen talousarvio on unionin selkäranka ja se perustuu solidaarisuuden periaatteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että suorituskykyiset jäsenvaltiot ovat valmiita kastamaan, kantamaan vastuunsa ja antamaan varoja käyttöön. Siksi on järkevää, että varojen käyttöä pitää valvoa. Ja se, joka ei noudata yhteisiä sääntöjä, ei voi myöskään vaatia miljardin suuruista, miljardin suuruista rahoitusta. Oikeusvaltioperiaate on EUn perusta ja kaikilla jäsenvaltioilla on velvollisuus noudattaa noudattaa sitä periaatetta ja myös taata riippumaton oikeuslaitos. Jos jäsenvaltio systemaattisesti rikkoo näitä periaatteita, meillä pitää olla mahdollisuus reagoida. Siksi me tuemme tätä uutta mekanismia ja kiitämme komissiota tästä aloitteesta. Meille on erityisen tärkeää kuitenkin myös Euroopan parlamentin parempi osallistaminen sillä budjettivallan käyttö on yksi tämän parlamentin etuoikeuksista. Kiitos. Kiitoksia. Nyt voimme siirtyä sitten menettelyyn ilman puhujalistaa. Olen hyväksynyt viisi puheenvuoropyyntöä. Hyväksyn kaikki esitetyt pyynnöt. Soirova ensin, minuutti. Kiitoksia. Kiitos puheenvuorosta, hyvät kollegat. näyttää siltä, että jotkut puhujat pelkävät sitä, että tätä ehdotettua asetusta käytettäisiin väärin, käytettäisiin hyväksi. On totta, että jotkut ministerit käyttävät hyväkseen asemaansa, valtuuksiaan, ja siksi tällainen vaara on olemassa myös Euroopan tasolla, mutta uskon kuitenkin, että meidän täytyy suojella EUn periaatteita sekä kansallis- kansallisella tasolla että EUn tasolla. Ja jos väärinkäytöksiä koetaan, meillä täytyy olla käytettävissämme välineitä, joiden kautta voimme oikaista tilanteen. Usein olemme äänestäneet seitsemän artiklan käyttöönotosta, enkä koskaan ole äänestänyt sen käyttöönoton puolesta, koska se leimaa hallituksen ja on nähtävissä, että tämäkään väline ei olisi kyllin tehokas oikeusvaltioperiaatteen tai EUn budjetin suojelemiseksi. Tarvitsemme entistä paremman suojelumekanismin. Kiitoksia. Seuraavaksi Joanna Minut. Am citit cu foarte mare acest, atenție acest raport. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minä olen lukenut tarkasti tämän mietinnön, joka muistuttaa minua George Orwellin kirjasta Euroopan unionista tulee, aivan kuin tällainen George Orwellin romaanin maatila. Jotkin ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Tässä puhutaan myös yhteistyö mekanismista, mutta käsittääkseni tämä mekanismi pätee vain kahteen EUn jäsenvaltioon. Hyvä komission jäsen, jos haluatte, että huomenna tästä mietinnöstä äänestetään, niin kyllä minun mielestäni kaikkiin jäsenvaltioihin silloin pitäisi tätä yhteistyö- ja seurantamekanismia soveltaa, sillä muuten jäsenvaltiot eivät ole yhdenvertaisia. Tämä mekanismi minua huolestuttaa minä, kuka on demokratian vartija Euroopan unionissa. Mietinnöstä minä sain sellaisen vaikutelman, että meitä yritetään pelotella, jotta jäisimme sitten tyhjätaskuiksi. Tässä sanotaan esimerkiksi, että komission olisi todettava nämä yleiset puutteet. Kaikkien käytössä, olettavien, käytössä olevien tietolähteiden perusteella, mitä nämä tietolähteet ovat, onko se tiedotusvälineistä vai järjestöistä, Hyvä puhemies. Meidän pitää olla varovaisia, kun äänestämme tällaisista asioista. Haluan ja oli. Kiitos ja pyydän pitämään kiinni puheajoista, niin että kaikki voivat käyttää puheenvuoronsa. Marja, seuraavaksi minuutti. Kiitos puhemies. Artikla 7 suojelee oikeusvaltioperiaatetta ja Euroopan unionin arvoja. Mutta artikla 7 tapahtuu itse sopimuksen puitteissa. Eli artiklan 7 täytyy kunnioittaa Euroopan unionin toimivaltuuksia. Eli se toimii ainoastaan, jos EUlla on tiettyjä toimivaltuuksia. Toki me haluamme taistella petoksia vastaan, puutteita vastaan, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi käyttää artiklaa 7 väärin ja käyttää sitä poliittisena välineenä ja puuttua maan sisäisiin asioihin, koska sehän olisi neokolonialismia. Ja pitäkää mielessä, kun Troika teki mitä teki, niin me tulimme parlamenttiin ja tuomitsimme sen, mutta kukaan ei ryhtynyt mihinkään toimiin, vaikka tässä toimittiin oikeusvaltioperiaatteen vastaisesti. Meille sanottiin, että on toimittu aivan laillisesti, joten meidän täytyy olla hyvin varovaisia tämän mekanismin suhteen. Maletic, Seuraavaksi Maletic minuutti. E- Kiitos puhemies. Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojelminen ja EUn arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen suojelminen, sille ei ole vaihtoehtoa. Enkä voi olla samaa mieltä siitä lausunnosta, että tässä olisi kyse vain EUn talousarvion suojelemisesta, ei vaan kyse on meidän kaikkien suojelemisesta. Tässä on kyse siitä, että EU-varoja käytetään tietyllä tavalla jäsenvaltioissa. Jos oikeuslaitos siellä ei toi, toimi oikein, niin tässä on vaarana se, että sellaiset maat, joissa rahoja käytetään paljon, saavat enemmän sanktioita ja vähän varoja käyttävät maat sitten joutuvat vähemmällä huomiolle. Meidän pitää tehdä lisäparannuksia tähän ehdotukseen, jotta voimme taata tasa-arvoisen täytäntöpanon kaikissa jäsenvaltioissa rahoituksen määrästä huolimatta. Kiitos. Ja viimeinen puhuja tässä vaiheessa herra Popa. Maskovich Bugetul Uniunii Europene este extrem de important pentru... Kiitos. Euroopan unionin talousarvio on tärkeä kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisille, sillä talousarviosta tuetaan jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Minä tulen jäsenvaltiosta, jossa EU-rahoitus on auttanut talouskasvua ja luonut työpaikkoja sekä sallinut terveydenhuoltojärjestelmän modernisoimisen on kansalaisten edun mukaista, että EU-varoja käytetään hyvin. Siksi meillä on instituutioita, jotka valvovat EU-rahoituksen täytäntöönpanoa. Euroopan unionin toimielimet toteuttavat ta- talousarvion, ähm, mutta kun nyt ollaan luomassa tällaista sanktiomekanismia, niin siinä on riskinsä. Kyse on siitä, että pitää välttää tilanteet, joissa jäsenvaltio saattaisi joutua poliittisen pelin uhriksi. EU-rahoituksen maksamisen keskeytyksen pitäisi perustua oikeudenmukaisiin kriteereihin, joita eivät jätä epäilykselle varaa. Tämä mekanismi ei ole sellainen. Kiitoksia. Näin menettely ilman puhujalista on saatu päätökseen komission jäsen Oettinger saa seuraavaksi puheenvuoron. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Kuuntelin erittäin tarkkaavaisesti eri puheenvuoroja. Tulen niitä arvioimaan. Ja me haluamme kehittää tätä esitystä eteenpäin. Se tulee olemaan pohjana uudelle lainsäädännölle, mutta kuitenkin kuulin, että periaatteessa ollaan valmiita seuraamaan komission ehdotusta muutamin muutoksin. Tietysti selvää täytyy olla, että jos vaaditaan jäsenvaltioita oikeus oikeusvaltioperiaatetta, niin silloin tietysti täytyy toimia täysin oikealla tavalla myös Euroopan tasolla. Tässä ei saa olla mitään puolueellisuutta, sille ei saa avata ovea. Siksihän me olemme päättäneet komissiossa, kuinka meidän täytyy työskennellä, kuinka meidän täytyy olla objektiivisia, kuinka meidän täytyy saada tietoja kolmansilta tasoilta ja tuomioistuimilta. Ja meidän täytyy ehdotuksessa perustella, kuinka jäsenvaltiota tullaan kuulemaan. Ja komissio ei ole yksin vastuussa. Neuvosto ja parlamentti ovat yhtä tärkeässä roolissa. Neuvosto voi myös hylätä komission ehdotuksen. Ja jos on tehty päätös, niin silloin se on ö, sellainen, että jäsenvaltio voi kääntyä tuomioistuimen puoleen, jos se katsoo, että sitä on käsitelty epäoikeudenmukaisesti joten tällaisia tapauksia tulee varmaan tulevaisuudessa olemaan ja ne tulevat sitten olemaan myös tärkeä tulevaisuudelle. Ja kiitän teitä tästä yhteistyöstä. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme esittelijä Garjata Rubialin kaksi minuuttia, olkaa hyvä señor presidente ya acabo rápido porque llevamos un día muy... Arvoisa eh, puhemies. Eh, käytän nopean puheenvuoron, sillä päivä on ollut pitkä ja puheenvuoroja on vielä tulossa minun jälkeeni. Kuuntelin tarkkaan, mitä komission jäsen sanoi, kuuntelin tarkkaan tätä keskustelua ja ymmärrän hyvin huolet, joita täällä on ilmaistu, joita eri puhujat ilmaisivat. Minä ja edustaja Sarvamaa olemme sitoutuneita tämän mietinnön käsittelyyn ja siihen, että jatkamme puheenjohtajamaan kanssa. Haluan kiittää vilpittömästi herra Sarmaa yhteistyöstä. Olimme yhtä mieltä kannoista, olimme hiukan etäällä, mutta kuitenkin olimme jakaneet tehneet työtä, niin olemme saaneet hyvän mietinnön. Haluan kiittää sitä tekemistä työstä, mutta haluan myöskin tietää, kiittää neuvottelijoita ja muita poliittisia ryhmiä. Tietysti työssä myöskin budjettivalvontavaliokuntaa ja, ja budjettivaliokuntaa. Ja haluan myöskin kiittää Euroopan komissioa tehdystä työstä, komission sen Oettingeriä ja hänen yksiköitään, koska ne ovat olleet erittäin hyödyllisiä silloin, kun olemme toteuttaneet tätä työtä. Joten minä vain toivon, että olemme neuvotelleet nyt viime kuukausina ja että huomenna tämä sitten ratifioitaisiin tässä salissa neuvottelussa ja sitten voimme aloittaa neuvottelut Romanian puheenjohtajavaltion kanssa ja edelleenkin parantaa tätä tekstiä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Edustaja Sarvamaa, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitos kaikille näistä puheenvuoroista. Olen kuunnellut niitä oikein huolella. Nyt etenen tässä vähän epäsovinnaisessa järjestyksessä ja kiitän ensin. Ja sitten sanon muutaman loppusanon. Ne, joita vielä en ole kiittänyt, kiitän nyt. Komissio, komissaari ja muut, jotka työstävät tätä. Kaikki varjoesittelijät ja varsinkin sihteeristö ja siellä olevat oikein mukavat ihmiset sekä myös budjettivalvontavaliokunnasta. Tämä toiseksi viimeinen asia koskee sitä, että haluan kiittää niitä, jotka eivät välttämättä suoraan tukeneet tätä loppuehdotusta, vaan olivat rakentavia ja esittivät varaumia ja joilla oli ajatuksia tuleviin kolmikantaneuvotteluihin. Mutta viimeiseksi haluan sanoa, että minä olen kyllä todella masentunut. Syynä siihen on se, että näin se politiikka toimii. Me kuulimme monen tänään puhuvan. Ja he olivat erittäin epärehellisiä. He ennen kaikkea puhuivat omalle kansalliselle yleisölleen. Tämä täytyy kyllä todeta. Ja viimeiset kaksi ja puoli vuotta olemme saaneet todistaa tuota traagista farssia, niitä vakavia seurauksia, joita politiikalla voi olla yhdelle hienolle valtiolle ja koko Euroopan unionille. Ja kyllähän te tiedätte, mistä minä puhun. Tästä valitettavasti politiikassa on joskus kysymys. Eli yritetäänpä nyt ihan aidosti työskennellä paremman Euroopan puolesta. Kiitoksia. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε. Kiitoksia. Näin pääsimme tämän keskustelun päätökseen. Äänestys järjestetään huomenna. Nyt voimme siirtyä seuraavaan asiaan tämän illan esityslistalla. Kyseessä on Sven Giegoldin mietintö koskien veroyhteistyötä koskevaa fiskalisohjelmaa ja sen perustamista. Ensimmäinen puheenvuoro neljäksi minuutiksi. Esittelijälle Molly Scott Cato, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Veronkierron, verovilpin ja äh, rikollisuuden torjunta ei voi tapahtua yksin jokaisessa maassa, koska nämä ovat rajoilettavia rikoksia. Lisääntynyt yhteistyö todellinen eurooppalainen vastineen verovilpille on tarpeen. Tässä valitettavasti kuitenkin neuvostossa EU-hallitukset ovat jumittaneet lainsäädäntöasioita. Ja näin suuryritykset ja rikkaat, yritykset ovat, rikkaat henkilöt ovat välttyneet maksamasta omaa oikeaa osuuttaan. Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja ja digitaalinen vero ovat tässä suhteessa erittäin tärkeitä. Eilen komissio esitti ehdotukset, jonka mukaan siirryttäisiin yksimielisyydestä määräenemmistöön ja tälle parlamentille annettaisiin verokysymyksissä yhteispäätösoikeudet. Meidän mielestämme komissio on valinnut väärän instrumentin näiden tavoitteiden pääsemiseksi. Se epäonnistuu, kun otetaan käyttöön tehoton passerelle-lauseke, joka vaatii yksimielisyyttä sen sijaan, että käytettäisiin artiklaa 116. Kuitenkaan ei ole komission, vaan jäsenvaltioiden velvollisuus ottaa käyttöön näitä